Pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat edellisestä istunnosta saatavilla. Onko niihin huomautettavaa? Pöytäkirjaanko? Ne warten se mal, Hetkinen, hetkinen. Haluatteko te puhua pöytäkirjasta vai No niin, työjärjestykseen vedoten. Uh, yes, no. Siis pöytäkirjoihin. No. okei. Okay. Ei, ei. Presidentti, al nome di tutto quanto... Puhemies, kaikkien niiden nimissä. Hetki, hetki, hetki, hetki. Odottakaa, odottakaa. Minä kysyin ensin, onko kellään mitään sanottavaa pöytäkirjoihin. Ei. No niin, pöytäkirjat on hyväksytty. No niin, te halusitte työjärjestyspuheenvuoron, olkaa hyvä. Herr Pedicini, bitte Kiitos puhemies. Niin, puhemies, haluaisin viiden tähden valtuuskon nimessä siitä skandaalista, mitä cst ryhmän jäsen on lausunut. Se on loukkaus koko parlamentin vastaan. Kolme kuusi kohtiin liitteessä yksi, joka liittyy käyttäytymissääntöihin edustajien varten. Hänet on tuomittu kolmeen vuoteen verovilpien takia ja hän on kuitenkin täällä penkeillämme ja myös talousasioiden valiokunnassa, jossa hän päättää näistä verokiasioistakin. Siksi kyseessä on jättimäinen eturistiriita edustajatoimien liittyen. Se ei millään tavalla edistä avoimuutta. Haluan teidän selvittämään tämän ja ryhtymän toimenpiteisiin. Haluan, että herra Sooro välittömästi kääntyy Pitellan puolelle myös, että ryhmäkin vaatii hänen ehdottamistaan, koska italialaisena me emme halua häntä hyväksyä parlamentissa. Puhemies, minä emme haluamme myös... E haluamme kunnioitusta tätä parlamenttia kohtaan. En halua, että näillä penkeillä on verovilpistä tuomittu henkilö. haben sie sich jetzt beruhigt frau Kollege? te jo? te jo hyvä kollega? okei. Okay. hyvä. Ei, edustaja Pitella. En äh, anna nyt käydä tästä keskustelua. Eh, Euroopan parlamentissa, Euroopan parlamentti on eh, oikeusvaltion kaltainen laitos. Ja kollega, jonka te mainitsitte, on eh, tuomittu ja hän on valittanut tuomiosta. Ja kuten jokaisessa oikein, oikeusvaltiossa toimitaan, jokainen on viaton, kunnes toisin todetaan. Ja sen vuoksi puhemiehenä en voi puuttua tähän, enkä ole muutenkaan aionnut tehdäkään sitä. Se on Italian valtion oikeuslaitoksen tehtävä ja jokainen toimii sen mukaan. Tämä parlamentti poisti kyseisen henkilön koskemattomuuden, ja sen jälkeen Italian oikeuslaitos on tehnyt oman osuutensa. Ja minusta ikävää, että käytitte työjärjesty, työjärjestyspuheenvuoroa tähän. Philip de Backer on nimitetty Belgian hallitukseen, Janos Wojciechowski on nimitetty tilintarkastustuomioistuimeen. Onnittelut molemmille henkilöille näistä nimityksistä. Ja tämä astuu voimaan toinen ja 7. toukokuuta. Belgian viranomaiset äh, ovat sitten nimittäneet